Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να... Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne, jotta voimme aloittaa äänestykset. Ja, mutta ennen äänestyksiä vielä työjärjestyspuheenvuoro. Äh, mm, edustaja Basir, olkaa hyvä. Mä kuusimme tuon kirjo Ahmad Basir. Mikro. Mikro. Four, three, two. Micro 432. Is it working? Yes. Toimiiko tämä? <laughs> Behind you. It's a, it's honorable chair. Arvoisa puhemies, eilen Sky News näytti koko maailman.